neuvostossa ja monet jäsenvaltiot olivat täysin vastaan, mutta nyt on saatu hieno lopputulos, jonka me varmasti voimme hyväksyä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Päätän keskustelun aiheesta tähän. Äänestys järjestetään tänään puolelta päivin. Uh, Seuraava asia esityslistalla liittyy suulliseen kysymykseen, joka on esitetty komissiolle aiheesta EUn karjankasvatusalan kriisi. Ensimmäisenä puheenvuoron saavat kysymyksen laatijat, mutta toivoisin, että komissio voisi keskittyä näihin esityksiin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Herans Garcia. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, kiitän komission jäsentää läsnäolosta ja siitä, että hän on suhtautunut hyvin vastaanottavasti tähän parlamentaariseen kysymykseen. Tämä on erittäin tärkeä kysymys karjan kasvatusalalle. Se on erityisen haavoittuva tässä kriisissä, joka koskee koko ajan maatalousalaa monista syistä hintojen laskeminen valmisteketjussa ja spekulaatio e, karin kasvatusalalla on vastattava näihin ongelmiin samalla tavalla kuin muuallakin maanviljelysalueilla, mutta siinä on vielä vaikeuttavana tekijänä merkittävät sijoitukset. Euroopan komissio on esitellyt tiedonannon koskien YMPn uudistamista ja minusta on nyt oikea hetki välittää solidaarisuutta ja huolta viimaiseva viesti karjan kasvattajille. E, omassa maassani Espanjassa samoin kuin muissa unionin maissa puhumme rakenteellisesta kriisistä. Viljan hinnan nousu on vain vaikeuttanut tilannetta, joka on jo vuosia ollut heikkoja Tilastot puhuvat eh, siitä, että tiloja hylätään yhä enemmän. Kuitenkaan näin ei pitäisi olla, kun maailmanlaajuinen kysyntä tulee tulevina vuosina nousemaan yhä enemmän, kun oletetaan, että väestön olosuhteet parantavat YMPn uudistusta ajatellen. Mitä toimenpiteitä komissio aikoo tehdä ottaen huomioon Karin kasvatusalan ominaispiirteet ja puhun merkkinätoimenpiteistä ja muistakin toimista, joilla voidaan välttää vahinkoja, joita nämä intensiiviset kasvatuskeinot joutuvat kärsimään johtuen korkeista vaatimuksista. Meidän on taattava rehujen saatavuus ja riittävät viljavarannot niin, että voimme helpottaa ylivarantojen käyttöön ottamista. Haluaisin lopuksi ilmaista tyytyväisyyteni siihen, että tässä mainitaan erityisesti siipikarja ja sianliha, jotka eivät saa suoratukea unionilta, mutta myös niiden suhteen voidaan soveltaa markkinatoimia, jotta tilannetta parannettaisiin. Kiitoksia. Now, Mr. Nicholson, for two minutes. Kiitoksia. Seuraavana kahden minuutin puheenvuoro kollega Nicholsonille. Paul. Kiitoksia rouva puhemies. Alkuun haluaisin tyytyväisyydellä panna merkille, että tästä todellakin keskustellaan nyt. Ala on joutunut kriisin kouriin, joka on aiheutunut muun muassa kolmansien maiden aiheuttamasta lisäisestä kilpailusta ja myöskin rehun kasvaneista hinnoista. Me tiedämme kuivuuden aiheuttamista ongelmista, Australiassa ja muista ongelmista muun muassa Venäjällä ja meidän täytyisi jollakin tavalla varmistaa omavaraisuus. Me olemme liian riippuvaisia kolmansien maiden tuonnista, mutta tämänhetkinen tilanne on sellainen, että me joudumme tuomaan unionin alueelle paljon ja minä todellakin uskon, että uudenlaisten GMO-tuotteiden hyväksyntään liittyvät kysymykset ja niiden käsittely on liian pitkä. Jos emme kykene nopeuttamaan tätä menettelyä, niin silloin karjan kasvattajat joutuvat nielemään kasvavat kustannukset ja myöskin epävarman todellisuuden. Lyhyesti haluaisin myöskin kertoa siitä, että millä tavalla tämä vaikuttaa siipikarja ja sianlihan tilanteeseen kriisi on todellakin vaikuttanut heidän elämänsä suuressa määrin ja se tietenkin vaikuttaa hintaan laskevasti. Ja toivoisinkin, että komissio tarkastelisi tilannetta tarkkaan ja katsoisi, mitä mahdollisuuksia olisi puuttua tähän tilanteeseen, jotta tilanne korjaantuisi. Kasvattajat ovat kaikki painiskelemassa tappioiden kanssa ja Kuitenkin minun on todettava, että laskun maksavat kuluttajat. Kun tuotanto päättyy, niin tuotteita joudutaan tuomaan unionin rajojen ulkopuolelta ja sillä on omat vaikutuksensa, joten meidän täytyy varmistaa, että tuotanto riittää unionissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoro saa kollega Garcia Perez. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Karjan kasvatuksen kannattavuus äh, liittyy suoraan äh, rehun hintaan ja raaka-aineiden hinnan kehitys äh, on erittäin monimutkainen asia. Tämähän olemme nähneet tässä viime aikoina ja tällä hetkellä tilanne karjan kasvatusalalla on juuri sianlihan suhteen kaikkein, kaikkein vaikein. Rehun hinnat ovat noin 60 prosenttia tuotantokustannuksista, eli siis aivan olennainen asia tuotannon kannattavuudelle. Nyt viljan hinnat ovat nousseet 50 prosenttia ja kysynnän ja tuotannon epätasapainosta tässä ei ole kysymys. Kyllä tuotanto on tarpeeksi, vaan kyse on spekulaatioista, kyse on keinottelusta ja tällä hetkellä meidän tulisi tätä keinottelua estää vapauttamalla näitä varantoja ja yhteismarkkinathan tässä ovat pääpyrkimyksenä, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole hyödyttänyt näitä kasvattajia. Kustannus, tuotantokustannusten kasvaminen ää, ei voi vaikuttaa kovin paljon loppuhintaan ja siksi ää, tilanne on hyvin vaikea ja komissio luonnollisesti tietää tilanteen vaikeudesta, mutta sillä ei ole kovin paljon mahdollisuuksia vaikuttaa. Ja tällä hetkellä keinottelun vastustaminen ja juuri kilpailukyvyn vahvistaminen olisi äärimmäisen tärkeää. Haluaisin myös pyytää markkinatoimien vahvistamista juuri porsan lihan, sianlihan suhteen. Komissiohan katsoo, että ää, tilanne alalla ei ole tarpeeksi vaikea, mutta nyt tuottajien tulotaso on alle keskiarvon viimeiseltä viideltä vuodelta. Ja jotkut jäsenvaltiothan ovat pyytäneet nyt kiireisiä toimia ja olen samaa mieltä niiden kanssa. Kiitos. Seuraavaksi vastausvuoron saa komissaari Ciolos. Olkaa hyvä. Jäsenen euh. vastaukseni kahteen osaan. Karin kasvatusalan ongelmat eh, liittyvät todellakin viljaan markkinatilanteeseen. Sen jälkeen puhun myös eh, karin kasvatusalan mekanismista. Sinänsä komissio on seurannut eh, tiiviisti viljan markkinatilannetta ja sen vaikutuksia karin kasvattajien viljan hinta, hinta on noussut merkittävästi kesän jälkeen se on se johtuu muun muassa Mustanmeren tilanteesta. Hinnat ovat nousseet jopa 200 euroon tonnia kohti. Hinnat ovat vaihtelevat, vaihdelleet merkittävästi, mutta meillä ollaan kaukana vuoden 2008 huippuhinnoista euro-dollarin suhde tekee e-, eurooppalaista viljasta vähemmän kilpailukykyä sitä, joka on vaikeuttava tekijä Euroopan markkinoilla maailmanlaajuisesti, vaikka Venäjällä ja Ukrainassa onkin ollut vajausta. Vilja määrät ovat olleet normaalia ja varastot ovat saaneet täytettyä. Euroopan unionissa viljan tuotannon on ollut noin 276 miljoonaa tonnia, se on noin 600 miljoonaa tonnia enemmän. varastot ovat nyt noin 5,6 miljoonassa tonnissa lähinnä ohraa. Vielä lisämiljoona tonnia on otettu nyt käyttöön köyhimpiä varten vuonna 2011 ja loput asetetaan – markkinoille pian sisämarkkinoille. Tämä päätös on jo tehty ja jo tämän kuun lopussa viljaa saadaan markkinoille lisää. Komissio ilmoitti näistä toimista ja sillä oli välittömiä vaikutuksia markkinoille. Mitään hätään lisäyksiä ei voida siis perustella tällä alalla. Kuten selitin, mitään toimitusongelmia viljan alalla ei ole. Euroopan markkinoiden korkeat viljan hinnat eivät johdu toimitusten vähäisyydestä. Komissio seuraa tiiviisti markkinoiden kehittymistä karjan kasvatusalalla erityisesti sianliha- ja siipikarja-aloilla. Marginaalit näillä aloilla riippuvat suuresti rehun hinnoista. Siipikarjan hinnat ovat pitkän ajan keskiarvojen yläpuolella ja vaikuttavat kompensoivan rahojen hinnan. Si- sialihan hinnat ovat hieman laskussa. Ne ovat hyvin vähän alhaisempia kuin viime vuonna. Tuotanto on hyvin sisämarkkinoille mennyt ja myös vientiin vuonna 2008 kesäkuun jälkeen vienti on kasvanut 10 prosentilla sianlihan suhteen ja siipikarjan vienti 21 prosentilla. Eli vaikka hintaongelmia onkin ollut, sianlihan ja siipikarjan lihan tuottajat ovat kuitenkin voineet viedä tuotteitaan, mutta komissio tietenkin tulee seuraamaan markkinoiden kehitystä ja heti kun pidämme sitä tarpeellisena, tulemme käyttämään meidän käytössämme olevia välineitä markkinoihin puuttumiseksi karjan kasvatusalalla meillä on kaksi tuinta, jota voimme käyttää, joko vientituet tai yksityisvarastointiin, mitä tulee vientitukiin. Se ei ole toimi, joka olisi tehokas nyt, ottaen huomioon sen, että maailmanmarkkinahinnat ovat pikemminkin korkeita, joten emme voi oikeuttaa mitään vientitukia tässä tilanteessa. Vientiongelmia voi tulla, mikäli ja kilpailukyky heikentävän euron ja dollarin suhteen vaikutuksesta, mutta tämä ongelma ei koske ainoastaan maataloutta. Joka tapauksessa tulemme seuraamaan tilannetta euron ja dollarin suhteen ja mikäli markkinoilla, yhteisömarkkinoilla on ylijäämiä, niin voisimme sitten ajatella yksityisen varastointia, mutta tällä hetkellä me emme voi puhua yhteisön tasolla ylijäämistä ja tästä syystä tällä hetkellä yksityisvarastointia ei voida oikeuttaa, mutta me seuraamme markkinoiden tilannetta ja olen valmis harkitsemaan näiden toimien käyttöä tarvittaessa. Mitä sitten tulee hintojen vaihtelevuuteen volatiliteettiin? Tämä on kysymys, jota tullaan käsittelemään YMPn uudistuksessa vuoden 2013 jälkeen, kun aiemmat käyttöön uusia mekanismia, jotka liittyvät muun muassa tulee vaihtelevuuteen. Avoimuus on kysymys, jota olemme tutkimassa komission jäsen Tajanin kanssa elintarvikeketjun avoimuutta. Tarkastelemme niin, että katsoisimme, miten tämän alan täsmennykset voisivat parantaa alan tuotannon lisäarvoa. Tässä vastaukseni tällä hetkellä. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. We now... Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme keskusteluun ja vielä kerran muistuttaisin teitä siitä, että pidättäytyi sitten puheajoissa, koska muuten syntyy aikataulutusongelmia äänestysten lähestyessä. Ensinnäkin ryhmien puolesta kollega Des, puolitoista minuuttia. EPP-nimissä, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies herra komission jäsen, parhaat kollegat. Tämänpäiväinen päätöslauselma esityksemme haluaa antaa panoksensa karjan kasvatusalan ongelmien ratkaisemiseksi. Haluan Rova Erancia kiittää tästä aloitteesta. Tarkoituksenamme ei ole markkinasääntöjen saattaminen voimasta, ei, vaan haluamme reilut markkinaolosuhteet Euroopan karjan kasvattajille niin, että myös puolen miljardin ihmisen elintarviketurvallisuus varmistetaan tulevaisuudessa. Ei voi olla niin, että Euroopassa ähm, maatalous äh, joutuu taipumaan yhä uusien sääntöjen alle ja tuottajien tulee toimittaa todisteita ja, ja dokumentteja sinne ja tänne. Tällaiset asiakirjat eivät näytä olevan ollenkaan yhtä tärkeitä tuonnin suhteen. Olen kiitollinen 135 kollegalle, jotka Strasburgissa totesivat, että niin kuluttajasuojan, eläinten suojelun kuin ympäristösuojelunkin sääntöjä on myös tuonti tuotteiden kunnioitettava. Ei voi olla niin, että että tuontituotteita tuotteita ei vaadita samoja standardeja, siksi ryhmäni tätä pyyntöä tukee. Kiitos. Paljon kuuto. kiitoksia. Seuraavan minuutin puheenvuoro kollega De Castrolle SD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission hyvät ja kollegat. Olemme täällä pyytämässä komissiota toteuttamaan asianmukaisia markkinatoimenpiteitä, jotka olisivat tehokkaita ja joilla voitaisiin pureutua karjan kasvatusalan ongelmiin Komissio toivottavasti pian esittelee ehdotuksen mm, näistä markkinatoimenpiteistä. Myös tarvittaisiin ehdotuksia hintojen volatiliteetin suitsimiseksi koko maan Meillä on paljon tehtävää, joilla voi paljon mahdollisuuksia antaa merkkejä tälle alalla. Olisi hyvin hyödyllistä esimerkiksi pohtia eläinjauhon käyttökieltoa muille kuin rehtiöille. Kuten tiedätte, tämä, tämä otettiin käyttöön BSE-taudin jälkeen, mutta tämänpäiväinen tieteellisen tiedon mukaan kielto on perusteltavissa ainoastaan märehtiöille, mutta yksinmahaisille sillä ei ole mitään perusteita. Meidän mielestämme tämä kielto voitaisiin nyt muuttaa ja näin voitaisiin varmistaa näille eläimille energiapitoisempi ravinto. Kiitoksia. Seuraavana Alden ryhmän puolesta kollega Aylward, kaksi minuuttia. Kiitoksia. Karjan kasvatus, teollisuus on erittäin tärkeä EUlle ja se tarjoaa monille tuhansille elinkeinon Ja se tarjoaa myöskin mahdollisuuden maaseudulle pärjätä Euroopan unionissa, mutta me tiedämme, että Irlanti on yksi suurimmista karelihan viejistä maailmassa. Kriisi on tietenkin johtanut suuriin ongelmiin, erityisesti niillä alueilla, joilla äh, tilanne on hankaloitunut entisestään. Minä haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Komission tulisi ottaa käyttöön tehokkaita valvontamenetelmiä, jotta voitaisiin välttyä turhilta hinnanvaihteluilta. Lisäksi meidän tulisi varmistaa, että kuluttajien maksaman hinnan ja tuotteille maksettavan hinnan välinen ero ei olisi liian suuri. Meidän tulisi tukea kasvatusalaa erityisesti heikoilla seuduilla. Meidän tulisi keskustella keskittyä erityisesti niihin karjakasvatusaloihin, jotka ovat kärsineet tilanteesta erityisen suuressa määrin. Lisäksi meidän täytyy muistaa, että EUn määräykset ovat maailman tiukimmat. Me katsomme, miten huomioidaan terveys- ja ympäristöalan määräykset. Ja meidän täytyy varmistaa, ettei tästä synny kilpailuetua kolmansien maiden karjankasvattajille. kasvattajille. Komissio tulisi varmistaa, että määräykset eivät aiheuta ongelmia kirjan, karjan kasvattajille Euroopan unionissa, jotta heidän tulevaisuus näyttäisi tulevais hiukan paremmalta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana vihreiden puolesta kollega Boe, yksi minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. Vuonna 2007 viljan markkina hinnat räjähtivät ja rehukustannukset samoin. 60-70 prosenttia karjan tulee rehuista ja heidän tulonsa näin romahtivat vain 700 euroa kuussa elimistä varten. Pitääkö meidän todella odottaa näitä kriisiä ennen kuin to- toimimme? Kuluttajat maksavat 17 euroa pihvistä ja tuottajat saavat siitä 3 euroa käteen. Onko tämä normaalia. 7. syyskuuta täällä äänestettiin maataloustuottajien tuloista ja komissiota pyydettiin toimimaan nopeasti niin, että, että kiellettäisiin hinnat, jotka ovat alhaisempi kuin tuotantokustannukset. Tuotantojärjestöjen kanssa on pyritty toimimaan niin, että spekuloinnista tulisi loppumarkkina maailmanmarkkinoilla. Karjen kasvattajat odottavat enemmän. He haluavat, että vahvistetaan markkinatoimenpiteitä. Se on ainoa tapa vakauttaa hintoja ja saada pitkän aikavälin vakauttaa. Viime viikolla, ensi viikolla komission jäsen Cholos esittelee YMPn uudistukset. Siinä on annettava selkeitä vastauksia viljelijöille. Siitä riippuu Euroopan tulevaisuus. Eurooppa tarvitsee kaikkia näitä viljelijöitä. Kiitoksia. Kiitos ECR-ryhmän puolesta kollega Wojciechowski. Yksi minuutti puolitoista minuuttia, anteeksi, olkaa hyvä. Cieszę się bardzo, że zajmujemy się sytuacją w sektorze hodowlanym, bo sytuacja jest poważna. Kiitoksia puhemies. Toteaisin, että kyse on erittäin tärkeästä alasta Euroopassa. Meillähän on päätöslauselma esitys liittyen myös eläinten hyvinvointiin ja eläinten hyvinvointi on nostettava ehdottomasti esiin niin, että karjankasvattajat huolehtivat siitä, että eläimiä pidetään mahdollisimman hyvissä, parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, mutta tämä luonnollisesti aiheuttaa kustannuksia karjan kasvattajille. Ja ongelma on juuri tämä epäreilu kilpailu, koska Euroopassa myydään tuotteita, joita tuodaan kolmansista maista, joissa ei eh, kunnioiteta minkäännäköisiä eläinten hyvinvointiin liittyviä määräyksiä. Meillä on oltava omat standardimme, hyvä näin, mutta meidän on vaadittava samat tuontituotteilta niin, että kaikki se liha, jota tuodaan, on samojen standardien mukaista. Kiitoksia. Seuraavan minuutin puheenvuoro kollega Le Hairikille. Puhemies ja komission jäsen. Todellakin meidän on otettava oppia nykypolitiikasta. Me, meidän on tehtävä päätös päättää tämä, maailman, tämä maatalousmarkkinoiden vapauttaminen niin, että pääsemme eroon tilanteessa, jossa, jossa maanviljelijät saavat 600-700 euroa käteen. Kuitenkin 40 prosentilla ovat nousseet myyntihintaan. Meidän on tehtävä näistä, loppu näistä sietämättömistä tilanteista ja lopetettava sopimukset, joilla tuodaan naudanlihaa 400 000 tonnia me emme saa jättää tilojamme tulevaisuutta VTOn käsiin. Meidän on kieltäydyttävä Euroopan unionin sisäisestä raivokasta kilpailusta ja saatava aikaan vakaa tilanne. Meidän on tehtävä loppu tästä sietämättömästä viljan spekuloinnista. Hyvä komission jäsen, tilanne on kiireellinen. Maaseudulla tapahtuu dramaattisia tilanteita. Tämä ei tee kunniaa Euroopan projektille. Kiitoksia EFD-ryhmän puolesta. Minuutin puheenvuoro kollega Skottalle, olkaa hyvä. Kollegi. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Viljojen hinnan volatiliteetilla on vakavia vaikutuksia kasvateille myös kuluttajille. Tulvien seurauksena Italiassa tilanne on vielä hankaloitunut Tänä kesänä sateet ovat olleet hyvin merkittäviä, se on vaikuttanut tuottoihin. Myös kansainvälisen markkinoiden spekulointi on haitannut tilannetta. Spekulaatiot ja merkittävät ilmastonmuutokset ovat nostaneet viljan hintaa ja viljaa, jota käytetään rehunna ja näin ollen myös lihan hinnat ovat nousseet. Pyydän komissiolta nopeita toimia maataloustuotteiden hintojen volatiliteetin rajoittamiseksi ja tarvitaan innovatiivisia toimia uudessa YMPssä. On tehtävä loppu maatalousalan spekuloinnista. Siitä riippuu maatalous mm, alan työntekijöiden tulevaisuus ja se, että kuluttajat saavat kunnollisella hinnalla tuotteita. Kiitoksia sitoutumattomien puolesta kollega Dots, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Tämä on erittäin tärkeä teksti, jota me tänään käsittelemme. Ne, jotka ovat peräis, kotoisin maaseudulta, tietävät, mikä on tilanne Monien viljelijöiden tilanne, karjakasvattajien tilanne on sietämätön. Tarkoituksena ei ole vain ottaa tämä asia esille, mutta jos emme tunnusta näitä kysymyksiä, niin silloin seurauksena on ruoan hinnan nousu ja tuonnin lisääntyminen. Me tiedämme, että juuri elintarvikkeiden oma tuon, toimitusvarmuus ja muutkin seikat ovat keskeisellä sijalla. Me tiedämme, että hintasuhde on tällä hetkellä erittäin suuri. Ja jos emme voi puuttua tähän tilanteeseen, niin se johtaa kyllä tilojen sulkemiseen. Ja se johtaa myöskin maalta pakoon ja myöskin EUn laajuiseen elintarviketuotannon hiipumiseen. Meidän täytyy varmistaa elintarvikkeiden saatavuus ja tunnustaa Euroopan viljelijöiden ja karjakasvattajien tekemä työ. Me tiedämme, että toimet ovat johtaneet epävakaiseen tilanteeseen. Markkinatilanne on hankala, kustannukset ovat nousseet ja tämä on johtanut karjankasvattajien keskuudessa epävarmaan tilanteeseen. Komissio toki jatkaa neuvotteluja mutta Pohjois-Irlannissa ollaan edelleenkin sitä mieltä, että tästä ei ole mitään hyötyä eurooppalaisille ja elintarvikkeiden laatukaan, siinäkään ei ole kehumista, jos tällä tavalla jatketaan. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Nikolescu. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, ja komission jäsen. Meidän on sanottava, että eivät kasvattajat, vaan kuluttajat ovat merkittävämpiä uhreja tässä kriisissä. Tiedämme, että viljan hinta vaikuttaa noin 80 prosenttiin rehun hinnasta, joka osaltaan no, vaikuttaa noin 70 prosenttisesti tuotantohintoihin. On aivan mahdotonta saada suhteellisia myyntihintoja. Kasvattajilla ei ole niitä tuloja, jotka ne tarvitsisivat, kuluttajat maksavat samaan aikaan. On melkoiset marginaalit jakeluketjuille. Valitettavasti tällä hetkellä huomaamme, että, että meillä on yleinen talouskriisi ja ostovoima on vähentynyt. Ja tämä myös koskee koko karjankasvatusalaa. Viljelijöillä kasvattajilla on vaikeuksia saada riittävästi rehua talveksi. Tämä tulee vaikuttamaan kriisin pitkittymiseen, jotta mm, hinnat voitaisiin säilyttää kohtuullisena ja saataisiin riittävästi rehuja, on vapautettava interventiovarastoja. Olen iloinen siitä, että komission jäsen on tehnyt tämän suuntaisen ilmoituksen. Olen yhtä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka ovat korostaneet sitä, että on tärkeää äh, saada GMO-tuotteita niin, että voimme varmistaa rehunsaannin talven aikana ja voisimme vähentää tuontia Tämän päivän keskustelu liittyy tiiviisti YMPn uudistuksiin. Tarvitsemme vahvaa, hyvin rahoitettua YMPtä, jossa on rakenteellisia uudistuksia ja toimia, joilla voidaan markkinoita tukea. Kiitos. Seuraavana kollega Kapula Santos. Yksi minuutti. E- Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Kaikki tiedämme, mitä valtaisia ongelmia karjan kasvatusalalla tällä hetkellä Euroopassa on. Erityisesti ajattelen tässä myös äh, sianliha-alaa ja siksi tässä päätöslausuma esitystekstissämme asian selvin sanoin viitataan. Rehukustannukset ovat äh, nousseet ja Euroopan parlamentti ei voi jättää tilannetta huomiota. Meidän on toimittava välittömästi, on käytettävä olemassa olevia mekanismeja tilanteen korjaamiseksi ja me odotamme nyt komissiolta äh, päättäväisyyttä. Kyllähän äh, toimiin on ryhdytty menty ja ihan hyvä näin, mutta riittävän pitkälle ei ole menty. Tarvitsemme uusia välineitä, jotka toimivat myös lyhyellä aikavälillä. Erityisesti keinottelu on estettävä. Komission jäsenkin tähän viittasi ja sekin oli mielestäni tärkeää. Kuitenkin tarvitaan myös pitkän aikavälin ratkaisuja uuden YMPn puitteissa, josta nyt käydään neuvotteluja – Toivon, että komissio ottaa huomioon Euroopan parlamentin suositukset. Monet poliittiset ryhmät ovat näiden suositusten takana, koska tarvitsemme todella nopeaa toimintaa. Kiitos. Seuraavana kollega Hoisling. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisa komission jäsen. Kriisi on ratkaistava, sitä ei ole kysymystäkään, mutta tässä on tiettyjä ehdotuksia, joita minun ryhmäni ei voi tukea. Esimerkiksi GMO-tuotteiden äh, tilanteen helpottaminen ei todellakaan kuitenkaan auta karjan kasvatuksen ongelmiin. Pikemminkin meidän on rakennettava tuotantomme uudelle pohjalle. Olemme 75 prosenttisesti riippuvaisia tuonnista ja tämä asia on muutettava. En ymmärrä, miksi jotkut asettavat nyt tämän kaikkien poliittisten ryhmien yhteisen kompromissin ja haluavat yhtäkkiä avata ovet ja ikkunat geenimuunnelulle sojalle. Tämä kriisi koskee kaikkein pienimpiä tuottajia kaikkein voimakkaimmin ja tämä teollinen eläinten kasvatus on suuri ongelma maataloudellemme ja senkin suhteen jotain tehtävää. Sitten vielä viimeinen asia. 450 miljoonaa euroa maatalousrahoista halutaan siirtää ITERille eli ydinfuusiohankkeelle. Haluaisin kysyä jäseneltä, mitä mieltä hän tästä on. Kiitos. Seuraavana kollega De Bruyn yksi minuutti. meidän Kiitoksia, rouva puhemies. Me tiedämme, että tilanne on johtanut hyvin epävakaisiin olosuhteisiin ja tämä taas vaikuttaa omalta osaltaan karjan muutenkin heikkoon nykytilaan. Ja tilanne on myöskin hintojen suhteen muuttanut ja tuotantokustannukset ovat nousseet. Komission tulisi nyt pyrkiä ehdottamaan toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, jotta hinnat eivät karkaa käsistä. Olen tyytyväinen siihen, että komissaari tarkastelee uutta toimintamahdollisuutta tämän hinta epävakauden korjaamiseksi vuosina 2012 ja 2013. Mutta nyt tarvitaan kipeästi näitä toimenpiteitä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan kollega Agnew. Kaksi minuuttia. Kiitoksia. Olen samaa mieltä kollega Castron mielestä siitä, että me tarvitsemme todellakin sääntelyn purkamista. Tällä hetkellä kustannukset ovat erittäin korkeat ja tilanne ei parane sillä, että me toimimme komission viitoittamalla tavalla. Mitä tulee elektroniseen tunnistamisjärjestelmään, niin se on erittäin hankala ehdotus ja me tiedämme, että muutkin määräykset johtavat tilanteen heikkenemiseen ja me tiedämme, että siitä syntyy kilpailun vääristymistä, josta hyötyvät vain ja ainoastaan kolmansien maiden karjan kasvattajat. Meidän tulisi jollakin tavalla puuttua tilanteeseen. Kun katsotaan meidän karjankasvattajien tilannetta, niin voidaan vain ihmetellä, miten nämä neuvottelut Merkosurmaiden edustajien kanssa käydään. Me emme ainakaan ole tämänhetkisen tilanteeseen kovinkaan tyytyväisiä. Kiitoksia seurana kollega Gladfelder, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Todella karjan kasvatusala on nyt kriisissä ja tämä, tällä kriisillä on useampia syitä. Ja ne, jotka ovat sitä mieltä, että kyse on epäreilusta kilpailusta ja jotka puhuvat myös Mercosur-kaupan vaaroista, niin haluaisin, minä haluaisin pikemminkin keskittyä viljan hinnan nousuun. Sehän oli odotettavissa. Olen puhunut tästä Euroopan parlamentissa useaan otteeseen, mutta komissio ei ole lähtenyt toimimaan. Yksi syy tälle ilmiölle on se, että että interventioita on vähennetty. Vilja kauppa paitsi maailmalla myös Euroopan unionissa on muutamien harvojen suurten yritysten käsissä. Euroopan unioni ei halua interventioita ja tämä on keinottelua lisännyt entisestään. Tämä on vaara paitsi karjan kasvattajille myös kuluttajille ja kustannukset lankeavat veronmaksajien maksettavaksi. 2004-2005 interventio varojen suhteen Euroopan unioni myi sitten interventiovarastonsa suurella voitolla viljan hinnat olivat tätä ennen hyvin alhaiset ja jos Euroopan unioni olisi tuolloin ostanut viljaa, se voisi nyt myydä sen suurella voitolla, mutta emme puhu yksinomaan voitosta. Kyse on myös, myös kärsivien maiden, kuten Pakistanin auttamisesta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega Tabaci. Kiitoksia, rouva puhemies Haluaisin tukea komissaarin ehdotusta, mutta meidän tulisi todellakin puuttua hintavolatiliteetiin. Meidän tulisi kehittää EU-ssa eräänlainen turvamekanismi ja suojelumekanismi. Me tiedämme, että hinnat ovat nousseet pilviin, rehun hinta on noussut kovasti ja proteiinin tarve EU:ssa on suuri. Me tulemme tähän aiheeseen liittyen saamaan myöskin mietinnön lähitulevaisuudessa. Mutta lisäksi on huomioitava myöskin seuraava seikka, joka liittyy tähän kriisiin. Nimittäin tukimekanismit ovat tilannetta vääristäviä. Viljan kasvattajat saavat enemmän kuin karjan kasvattajat. Karjan kasvattajat ovat siis epäsuotuisassa asemassa, kun puhutaan suhteista teurastajiin ja kauppiaisiin. ja lisäksi täytyy huomioida, että ympäristönsuojelumääräykset ovat erittäin tiukat, joten tälläkin saralla tarvitaan parannuksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Dorfman, puolitoista minuuttia. Arvoisa rouva puhemies, Parahin, komission sen hyvät kollegat. Haluaisin kollega Garcia lämpimästi kiittää tästä aloitteesta ja haluaisin kiinnittää nyt erityishuomion vuoristoalueiden karjan kasvattajiin Alankomailla. Tilanne on helpompi kuin vuoristoalueilla ja EUn toimet eivät ole parantaneet vuoristoalueiden tilannetta. Jos karjan kasvatus vähenee vuoristoalueilla, koko maisema muuttuu. Erityinen huomio tulee kiinnittää, huo, kiinnittää maidon tuotantoon, sillä tämä on merkittävä talouden toiminnan alavuoristoalueella. Meidän tulisi politiikassamme pyrkiä sellaiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, joka ottaa huomioon myös vuoristoalueet, vuoristoalueiden karjankasvatuksen ja muun tuotannon ja myös tuotantomääristä erotettu tuet ja erityistukea todella tarvitaan. Ja kolmanneksi katson, että tarvitaan myös laatupolitiikkaa, jossa erityisesti otetaan, otetaan huomioon sellaiset tuotteet, jotka vuoristoalueelta tulevat, erityisin merkinnöin tulisi näitä tuotteita tukea. Kiitos. Kiitos. Seuraavana kollega Alves, yksi minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. On selvää, että olemme matkalla kohti uutta raaka-ainekuplaa. Maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet yli 16 prosentilla kesäkuusta alkaen. Koskaan ei ole mm, käyty kauppaa niin paljon futureilla. Korot ovat hyvin alhaalla. Ja tämä johtaa inflaatioihin, neuvotteluissa ja, raho- ja, ja spekulointiin. Chicagon hinnat ovat mm, huikeita. Soijan, maissin ja vehnän hinnoissa te- lyödään ennätyksiä – siir- hinnat siirtyvät äh, markkinoille, viljamarkkinoille, rehun hintojen nouseminen on vaikuttanut äh, tilanteeseen ja se aiheuttaa hirvittäviä vahinkoja äh, elintarvike- ja matalousalalla kriisiin. Aikana ei ole voitu tilannetta parannettaa ja tilanne vain vähenee tulevaisuudessa. Meidän on tehtävä loppu tällaisesta spekulaatiosta. Haluaisin, että komissio ryhtyisi toimiin. Kiitos seuraavana kollega Dantää. Yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, Hyvä kollegat, tämä komission sen mikä maailma, mikä maa, maatalous. Vuosi sitten tässä parlamentissa kaikki ö, tarkastelimme tuota, tilannetta, että nyt tänä päivänä yksi ala menee paremmin kuin muut, vilja-ala, siitä meidän on oltava iloisia, mutta valitettavasti vaikutukset ovat hyvin vakavia toiselle alalle, nimittäin karjankasvatusalalle meidän olisikin vastattava nyt kysymykseen, joka koskee sitä, että maatalousmaailma ei, voi, ei, ei ole saanut siirtyä kuluttajille kärsimään kustannuksia. Niin kuin tänä aamuna on sanottu, olisi suosittava tuottajien järjestöjä niin, että ne voisivat ähm, vaikuttaa jakeluketjuihin ja asiakkaisiinsa, mutta ähm, no, tämä ala ja markkinoiden toiminta on monimutkaisempaa. Kuinka voimme selvittää, selittää sen, että vuosia olemme sanoneet, että Etelä-Amerikan valtioilla oli suuri merkitys. Markkinoiden ne veivät hintoja alaspäin. Nyt kun hinnat ovat nousussa, emme kykene saamaan vaikutuksia tuottajille asti. Kyllähän kulut ovat nousseet, mutta on sanottava, että myös että, että tuotantohinnat eivät ole nousseet. Kuinka me voimme vaieta eroista kustannuksissa maiden välillä, eri maiden välillä on polkumyyntiä ja se johtaa yhä epävakaisempiin markkinoihin. EU on pureuduttava tähän asiaan, on löydettävä vastauksia. Viljan viljelijät Euroopassa ovat eh, varmasti tietoisia eh, heidän tärkeimpien asiakkaidensa eli kasvattajien tilanteesta. Hyvä komissio, oletteko valmiita tukemaan eh, sopimuksen perustavaa politiikkaa? Kiitos seuraan kollega Kelly, yksi minuutti. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat kollegat, hyvä komissaari. Taas keskustelemme maanviljelijöiden tulotilanteesta, joka on heikentynyt. On tietenkin selvää, että me tarvitsemme vahvamman järjestelmän ja toivottavasti komissio toimii niin kuin ryhmät täällä parlamentissa ovat vaatineet maahantuonnin hinnat ja määräykset EU-ssa johtavat todellakin hankalaan karjankasvattajien tilanteeseen. Jos haluamme varmistaa tilanteen paranemisen, niin silloin meidän täytyy puuttua tähän kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin. Euroopan unionin omavaraisuusongelma ei ole vain ja ainoastaan liha-alalla, sianliha-alalla havaittavissa, vaan myöskin siipikarjan siipikarjan liha-alalla. Meidän täytyy puuttua tilanteeseen silloin, kun tilanne on kirjallinen ja täytyy sanoa, että siipikarja sianliha-alalla tarvitaan toimenpiteitä ja välittömästi ja toivoisin, että voisitte puuttua tähänkin kysymykseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Muistuttaisin teitä siitä, että monia puheenvuoropyyntöjä on vielä esitetty liittyy catch menettelyyn yhteydessä, mutta koska aika on kortilla, niin poliittisen ryhmien tasapainon valmiseksi annetaan vain ja ainoastaan viisi puheenvuoroa, jotta myöskin komissaarille on tarjolla riittävästi puheaikaa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Kalanowski. Kiitoksia puhemies. Todella tämän vuoden tilanne on osoittanut meille, että että riittävät varannot ovat olennainen asia, olennaista alan selviytymiselle. Nämä takuvarannot on, niistä on huolehdittava unionin taholta ja samalla tulee löytää uusia proteiinin lähteitä ravinnon suhteen. Esimerkiksi kasveja tulisi kasvattaa unionissa entistä enemmän. Ja karjan kasvattajien äh, tulisi todella äh, saada äh, näitä ravinteita sitten käyttöönsä reilun hintaan. Samoin GMO-kasvien kynnystä tulisi alentaa. Tarvitsemme todella uudistusta, muuten koko ala on vaarassa. Kiitos. Seuraavana kollega Arsinis. Kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä on kai noin kaksi konkreettista asiaa, jotka tulee nostaa karjan kasvatuksessa e, esille. Ensinnäkin nämä viljamonopolit. Olemme jo nähneet, mitä järkyttäviä vaikutuksia täällä on esimerkiksi Intiassa. Ja toisaalta tällaiset pelit, joita pelataan. Vuonna 2008 oli maailmanlaajuinen viljantuotanto ennätys suurta, mutta samalla viljakriisi oli ennätysmäinen. Ja tämä elintarvikekriisi johti siihen, että lukuisat ihmiset kuolivat nälkään. Tähän meidän tulisi todella keskittyä. Näiden varojen tulisi olla kaikkien käytössä ja karjan kasvattajien tulisi saada reilun hintaista rehua. Kiitos seurana kollega Bilbao. Entä? Kiitoksia puhemies. Karjatilat kärsivät kriisin vaikutuksesta. Niiden on myös noudatettava maailman tiukimpia vaatimuksia ja se merkitsee epäsuotuista asiaa kolmansien maiden rinnalla. Meidän on taattava YMPssä ensinnäkin riittävä rahoitus vuoden 2013 jälkeen niin, että varmistetaan karjatilojen elinkelpoisuus. Toisekseen tarvitaan erityistoimia niille kasvattajille, jotka käyttävät kestäviä keinoja. Kolmanneksi on vahvistettava toimia, joilla tuetaan karjatiloja heikoimmilla alueilla. Neljännekseen on vaadittava, että kolmansista maista tuleva tuonti täyttää EUn vaatimukset niin, että vältetään vääristynyt kilpailu. Lopuksi haluaisin pyytää, että komissio puolustaisi eurooppalaisten tuottajien etuja kaikissa kauppaneuvotteluissa niin, ettei vaarannettaisi karjakasvatusalan tulevaisuutta. Mikäli näin ei tehdä, EUsta voi tulla ala ilman, ilman karjan kasvatusta ja se jää riippuvaiseksi kolmansien maiden tuonnista. Kiitos seuraavan kollega Stevenson. Madam President. Rouva puhemies, kiitoksia. EUn karjankasvattajien kriisi on huomattava ja sillä on suuria vaikutuksia Skotlannin tilanteeseen. Ja me voisimme puuttua tilanteeseen esimerkiksi hallinnollista ja sääntelytaakkaa pienentämällä. On järjetöntä vaatia tiukempia määräyksiä EUn sisällä kuin unionin ulkopuolisiin karjan kasvattajien. Ja tämä on johtanut siihen, että paljon elintarvikkeita joudutaan tuomaan epäilyttävin kriteerein Euroopan unionin sisäpuolelle. Ja me tiedämme, että byrokratian kustannukset ovat huomattavat ja karjankasvattajat eivät saa riittävää tuloa tekemästään työstä. Me tiedämme, että tuotantokustannukset ovat huomattavat ja saadut tulot ovat hyvin pienet. Me tiedämme, että meidän on todellakin puututtava tähän hyvinkin aliarvoisen tilanteeseen. Kiitoksia. Seuraava edustaja. Puhemies, hyvä komission jäsen. Viljan hintojen nouseminen on tekijä, joka jälleen vaikeuttaa maatalouselintarvikealan tilannetta. YMP ja nykyolosuhteet eivät tee oikeutta PK, pienille ja keskisuurille tuottajille. Ne vaikeuttavat ilmiöt, jotka johtuvat hintojen noususta ja hintojen volatiliteetista. Volatiliteetin takana on muitakin kuin luonnollisia syitä, kuten elintarvikehinnoilla spekulointia. Tässä, tähän suuntautuneet toimijat ovat aina liian riittämättömiä. Tähän liittyy myös johdannaisten ongelma E- elintarvikkeen omavaraisuus edellyttää toimia kilpailukyvyn suhteen. Tarvitsemme tehokkaita sääntelymekanismeja ja markkinointi, markkinainterventioita. Muussa tapauksessa hintojen volatiliteetti johtaa siihen, että vain pieni määrä tuotteja selviää. Ja lopuksi puheenvuoro vielä komissaari Ciolosille. Olkaa hyvä. Madame la présidente, Rouva puhemies, olen erittäin iloinen, kun huomaan, kuinka suurta kiinnostusta tässä parlamentissa on alaa kohtaan, joka on keskeinen markkinoiden ja alueidemme tasapainon suhteen. Kyseessä on karjankasvatusala. Täällä on otettu esille useita kysymyksiä, joihin vastaukset varmasti löytyvät ehdotuksista, jotka komissio pian esittelee koskien YMPn tulevaisuutta. Kyseessä on ehdotukset, joista tullaan keskustelemaan parlamentissa jo ensi viikolla. Epäilemättä tulemme käsittelemään myös tuen tasoa ja sen tasapainoisuutta eri alojen välillä mukaan lukien karen Käsittelemme myös karen tukea vaikeimmilla alueilla – sekä mekanismeja, joilla voidaan suitsia tulojen vaihtelevaisuutta. Täällä on esitetty täsmällisiä kysymyksiä, joihin haluaisin vastata. Viljan hinnat ja interventiovarastot. On totta, että meillä ei ole enää sellaisia varastoja kuin aikaisemmin, mutta se johtuu siitä, että hinnat ovat nyt korkeampia markkinoiden interventiota ei voida oikeuttaa, mikäli hinnat ovat korkeita. Meidän onkin pohdittava toisen tyyppisiä mekanismeja. Mikäli varastoilla on oma ro- rooli, on ehkä pohdittava toisen tyyppisiä varastoja kuin interventiovarastoja, niin kuin menneisyydessä. Tämä on asia, jota meidän on käsiteltävä laajemmallakin tasolla, ei ainoastaan Euroopan tasolla, ottaen huomioon, että markkinat ovat nyt avoimempia kuin aikaisemmin. Edustaja Häsling, ei tämä johdu siitä, että vuoden 2010 budjetissa on osa, jota ei ole käytetty maatalouteen, vaan se menee ITERille. Ei se tarkoita, että varoja puuttuisi maataloudelta. Tämä ylimääräinen ITER-vara ei ole pois YMPn mekanismeista, vaan nämä varat ovat olleet käytettävissä, mutta ne ovat jääneet käyttämättä, koska tarvetta ei ole ollut. Mutta vaikka tämä siirto on tehtykin, voin varmistaa teille, että meillä on riittävä budjetti näiden tarvittavien toimien suorittamiseen. Lopuksi haluaisin todeta, että volatiliteettikysymys ja markkinoiden keinottelun vaikutus volatiliteettiin on kysymys, jota komissio äh, käsittelee laajasti sekä johdannaistuotteita että rakennetta varten komissio tulee tekemään tästä ehdotuksia. Sitten mitä tulee ALVn ja kautumisesta elintarvikeketjun jo ensi viikolla saamme, meillä on ensimmäinen tapaaminen korkealla tasolla. Siinä on mukana myös komission jäsen Tajani. Kiitoksia. Tulemme varmasti keskustelemaan näistä vielä lisää, kun pohdimme komission ehdotuksia YMPn uudistamiseksi. Arvoisa komissaari, kiitoksia. Neljä päätöslauselma ehdotusta on jätetty. Ja nyt päätän keskustelun asiasta ja ihan tuota pikaa siirrymme äänestyksiin. Eli keskeytän istunnon hetkeksi. Ocupen sus asientos, señorías. Pyytäisin nyt, hyvät naiset ja herrat, että asettautuisitte paikoillenne. Señorías, la presidencia va a hacer un anuncio. Les ruego su